tiene la palabra la señora ashton. Uh, mr president thank you very much. i am pleased that we have got the chance this afternoon as well to debate the work of the. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että tänä iltapäivänä pystymme keskustelemaan myös YKn ihmisoikeusneuvoston työstä. Sen rooli on vahvistumassa ja kuten tiedätte, niin olin mukana tuolla ihmisoikeusneuvoston tapaamisessa viime viikolla ja tapasin monia maailmanjohtajia. Etenkin Libya oli siellä vahvasti esillä. Kansainvälisen yhteisön on lähetettävä vahvoja poliittisia signaaleja Libyan ihmisoikeusloukkauksista jo ennen tätä korkean tason osuutta oli esitetty vetoomus Libyan erottamiseksi ihmisoikeusneuvostosta ja kuten tiedätte, tämä esitys menikin yksimielisesti läpi. Kaikki tämä osoittaa, että monenväliset instituutiot voivat täyttää mandaattinsa ja ne voivat reagoida myös reaaliaikaisesti. YKn ihmisoikeusneuvostolla on suuri vastuu siinä, että lyhyellä aikavälillä saadaan aikomuksista muovattua toimintaa. Rova Pilar on aivan oikea henkilö johtamaan tällaista työtä, jonka on tarkoitus saada aikaan poliittisia muutoksia eri paikoissa. Ja tällä osoitetaan tosi elämässä niille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea, että sitä on saatavana. Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja me Euroopassa vastustamme sitä ajatusta, että EU yrittäisi viedä eurooppalaisia arvoja niin sanotusti muihin maihin. Ilmaisunvapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja sen, sellaiset eivät ole eurooppalaisia arvoja, vaan ne ovat universaaleja arvoja ja niiden on pädettävä kaikkiin ihmisiin Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, kaikkialla – heillä on aivan yhtä suuri oikeus näihin oikeuksiin. Ja ihmisoikeusloukkauksia on torjuttava kaikkialla, missä niitä tapahtuu. Me tunnustamme myös, että EUn oma ihmisoikeushistoria ei suinkaan ole tahraton tai ihmisoikeustilannekaan. Ihmisoikeusneuvostossa keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista, jaetaan kokemuksia ja tarkastellaan ihmisoikeuksien noudattamista kaikkialla maailmalla. Meillä on eri prioriteetteja 16 ihmisoikeusneuvoston istuntoa varten ja niistä keskustellaan aktiivisesti. EU on tehnyt uskonnonvapauden aloitteen ja kun ajatellaan, kuinka paljon uskonnollisin perustein sorretaan ihmisiä eri puolilla maailmaa, meidän on edistettävä uskonnonvapautta ja suvaitsevaisuutta kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa. Esitämme myös päätöslauselmia Burmasta tai Myanmarista sekä Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta. Molemmissa maissa YK on erityislähettilään mandaattiin kuuluu tarkkailla tilannetta ja raportoida ihmisoikeusloukkauksista. Vastaava tilanne, Iranin ihmisoikeustilanne on huononemassa ja Navi Pillai, joka on erityislähettiläs, on raportoinut tästä tilanteesta. Kuolemanrangaistukset ovat lisääntyneet huomattavasti, niitä on täytäntöön pantu yli sata tänä vuonna. Ja niitä, jotka haluavat kokoontua ja ilmaista itseään, sorretaan. Myös Egyptin tilannetta on neuvostossa käsiteltävä oikealla tavalla, ottaen huomioon se, että tilanne kehittyy maassa nopeasti. EU pitää hyvänä sitä, että edustaja Pilai on päättänyt lähettää edustajiaan Egyptiin. Ja toivottavasti tämä myös onnistuu viipymättä. EU on valmistelemassa myös päätöslauselmaa, joka koskee teknistä apua ihmisoikeusasioissa Tunisian tilanteessa. Myös muita tärkeitä kysymyksiä on ihmisoikeusneuvoston käsittelyssä. Esimerkiksi Valko-Venäjän poliittisten vankien määrä huolestuttaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu jatkuvasti. Seksuaalinen väkivalta on erityisen yleistä ja myös norsunluurannikko on käsittelyssä. Lopuksi haluan korostaa sitä, kuinka tärkeä ihmisoikeusneuvosto on EUlle. Siellä keskustellaan, tehdään päätöslauselmia, saadaan raportteja, mutta kuitenkin kaikesta tästä huolimatta todellinen koetinkivi on se, mitä paikan päällä saadaan aikaan. Siksi EUn pitää pyrkiä vahvistamaan ihmisoikeusneuvostoa, jotta se pystyy tarttumaan akuutteihin tilanteisiin. Tämä on hyvin tärkeä tavoite nykyisessä arviointiprosessissa ja pyrimme edelleen kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Pasamos al turno de oradores en nombre de los grupos por el Grupo Popular. Por dos minutos tiene la palabra la señora Andriekene. Madam High Representative Colleagues. Hyvä korkeudustaja, hyvät kollegat, haluaisin käyttää nyt tilaisuuden hyväksi ja antaa täyden tukeni sille päätökselle, jonka YK yleiskokous teki ensimmäinen maaliskuuta, että Libyan jäsenyys perutettiin YK ihmisoikeusneuvostosta. Tämä on selvä viesti Gaddafille ja muille sellaisille hallituksille maailmassa, jossa ihmisoikeusrikkomuksia on paljon. Minun mietinnössäni, joka koskee ihmisoikeusneuvosto, joka hyväksyttiin 2009 helmikuussa täällä parlamentissa. Minä kovasti esitin sitä, että pitäisi ottaa jäsenyyskriteerit käyttöön tämän elimen osalta. Libyas, Libyan yhteydessä toimittiin Euroopan parlamentin kannan mukaisesti yleiskokouksessa ja tehtiin oikeanlainen päätös nopeasti. Mitä tulee 16 istuntoon, haluaisin korostaa neuvoston tarkasteluprosessia. On tärkeää, että jäsenvaltiot ja ulkosuhdepallinto on mukana neuvoston 2011 uudelleen tarkastelussa, jotta voidaan vahvistaa mandaatin noudattamista. UNHCRstä pitäisi tulla ennalta ehkäisevä mekanismi. Tarvitaan myös avointa ja kattavaa tarkasteluprosessia on otettava mukaan kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja eri asianosaiset. Ja sitten viimeisenä en kuitenkaan vähemmän tärkeänä hyvä parlamentar Ashton haluaisin sanoa, että on hyvä, että ulkoasian palvelun mukaan tämä ihmisoikeusdemokratia tarkastelunäkökulma. Me nyt pystymme varmistamaan sen, että myös ihmisoikeusneuvostossa toimitaan meidän periaatteidemme mukaisesti ihmisoikeusasioissa. Ja siksi, hyvä korkea edustaja, pyydän teitä varmistamaan, että EUn ponnistelut ja ihmisoikeusneuvoston ponnistelut, ne toimivat koordinoidusti niin, että ne ovat tehokkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos. grupo socialistas Can I start by welcoming yesterday's appointment of Mariangela? Aluksi haluan ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että Genevessä on nyt saatu nimitettyä oikeat ihmiset oikeille paikoille. Ihmisoikeuksien universaali kunnioittaminen on kaikkien kansainvälisen yhteisön edustajien edun mukaista ja se on myös ihmisoikeusneuvoston työn keskiössä. Arviointiraportin, työryhmän laatima arviointiraportti tekee selväksi, että mikään jäsenvaltio ei voi millään tavoin oikeuttaa ihmisoikeusloukkauksia. On ironista, että nykyisessä istunnossa käsitellään yksittäisten maiden tapauksia ilman, että on olemassa selkeitä sääntöjä sille, miten niitä pitäisi käsitellä. Esimerkiksi Libyan ja Norsunluurannikon tilanteessa. Kysyisin korkealta edustajalta erikseen, että tukeeko EU Kongon, erityis, Kongon demokraattisen tasavallan erityislähettilän nimettämistä. Toinen kysymys on se, miten Goldstonein raportti, joka koskee Israelin ja Palestiinan välisiä suhteita, Täyttääkö se kansainväliset standardit ja entä jos näin ei ole? Ja kolmanneksi, miten EU aikoo toimia Pakistanin tapauksessa artiklan 40 suhteen, kun kyse on ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksista. Ihmisoikeusneuvosto on historiallinen ennakkotapaus, jonka avulla YK on ihmisoikeus järjestelmää voidaan ryhtyä kunnioittamaan. por un minuto. Tiene la palabra la señora Schake. Thank you, President. High representative. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. YK on ihmisoikeusneuvosto voi paneutua kiireellisiin ihmisoikeusrikomuksiin Iranissa, valko Tunisiassa, Libyassa ja muuallakin mutta muitakin asioita, kuten LGBT-oikeudet, ilmaisu, vapaus, eh, raiskaus, sota rikoksena ja muut. Itse asiassa ihmisoikeusneuvoston asema on samantapainen kuin EU, kun on toimittava yleisenä toimijana maailmanlaajuisesti. Monella on kuitenkin uskottavuusongelmia, joskus kaksinaismoraalia ja toimintanopeus ei ole tarpeeksi suuri. Tähän asti EU ei ole ollut valmis paneutumaan omiin ihmisoikeuksiin, ihmisoikeustoiminsa, esimerkiksi ajatellaan erityisiä luovutuksia ja ilmaisun vapauden puutetta joissain jäsenvaltioissa ja Libya oli vielä viime viikolla ihmisoikeusneuvoston jäsen. Se on sieltä poistettu ja tämä on oikein hyvä ennakkotapaus. Kiitos. Por el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea por dos minutos. Uh, uh, Kiitos puhemies. Päättäväiset ja oikea-aikaiset toimet Libyan tapauksessa ovat osoittaneet, että ihmisoikeusneuvosto voi toimia silloin, kun tarvitaan. Se voi osoittaa, että eri alueelliset ryhmät voivat tehdä yhteistyötä ja neuvoston ei tarvitse jakautua. Nyt ei ole enää mitään syytä sille, miksi Irania, Pohjois-Koreaa, Kongon demokraattista tasavaltaa tai Sudania koskevat toimet eivät voisi olla tämän jonon jatkona. Asia on merkittävä toistakin syystä. Ensimmäinen kattava arviointi neuvoston työskentelymenetelmistä on saatu valmiiksi. Kollegojeni tavoin olen pettynyt siihen, että neuvosto ei ole ymmärtänyt tämän arvioinnin tärkeyttä. Ainakin ihmisoikeusasiain, erityiskomissaarin ja erityismekanismien asemaa ei ole vaarannettu. Neuvoston jatkotyöskentelyssä EU on pystyttävä liittoutumaan ja saatava ymmärrystä kumppaneissaan. Sen on pystyttävä kuuntelemaan ja kyettävä kompromisseihin. Korkea edustaja oli joitakin viikkoja sitten läsnä ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Se oli erittäin hyvä asia ja kiitän teitä siitä, että olitte siellä ja saitte aikaan oikein hyvän vaikutuksen. Viimeinen asia, jota käsittelen, on se, että sen jälkeen kun ulkosuhdehallintoon on EU:ssa luotu ihmisoikeushallinto, niin EUn delegaatiolla on Genevessä keskeinen rooli maailman ihmisoikeuspolitiikassa. Sille on osoitettava lisäresursseja ja ihmisoikeuskysymykset on otettava huomioon kaikissa, kaikilla EUn politiikan aloilla. Ja olen ollut hyvin iloinen siitä, että olen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 Rova Ashton ei nyt pidä sanoa, että olemme tekopyhiä, mutta olemme kuitenkin ristiriitaisia. Meillä on tämä kansainvälinen filosofia ja pidetään puheita ja me täällä keskenämme tässä salissa tunnustamme ihmisoikeudet, mutta kuten sanoitte, puolessa YK jäsenvaltioista on ihmisoikeusrikkomuksia. Eli tämä on nyt todellinen rapsodia, mutta sisältöä ei ole. Täällä on rikoksia ihmis, ihmisyyttä vastaan. Minusta on hienoa, että nyt pidetään tämä 16 istunto Genevessä ja toivon, että huomioon ottaen nykytilanteen ja aikaisemmat kokemukset toivottavasti siellä tehdään hyvin tärkeitä päätöksiä. Tehän tiedät, että minulla on monen vuoden kokemus juristina ja asianajajana ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on elämän tapa. Siihen ei voida pakottaa ja pitää pyytää, että tässä olisi vain enemmän substanssia tässä politiikassa. Kiitos ja seuraavana herra Vaider, kaksi minuuttia. Skunze, godate kollegi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 niin, tässä tarvitaan toimintaa ja eh, meillä on tärkeää, että seuraamme läheltä neuvoston toimia. Eh, sillä on omia eh, toimintamallejansa ja se on pystynyt puuttumaan Iranin valko toimintaan, mutta sen pitää pystyä myöskin. Voisitteko te ystävällisesti puhua ihan hiukan hitaammin, koska tulkit Tulkien on hyvin vaikeaa seurata teidän kaunopuheisuuttanne. Hiukan hitaammin, kiitos. Aktiivan dialogam. Niin, ei, neuvoston jäsenten pitäisi olla aktiivisessa vuoropuhelussa myös istuntojen välillä eri sidosryhmien politikointi pitäisi poistaa. Se saattaa häiritä neuvoston toimintaa ja vaarantaa poliittisen uskottavuuden tässä neuvostossa. Toiseksi neuvostolla pitäisi olla kansalaisyhteisön kanssa aktiivisempaa vuoropuhelua ja painottaisin vielä sitä, miten tärkeää on aktiivinen rooli ihmisoikeus neuvostossa. Siellä pitäisi EU puhua myös yhdellä äänellä. Siitä syystä pyytäisin vahvaa edustusta, EUn vahvaa edustusta korkealta edustajalta Euroopan parlamentille asialle, asiasta pitää raportoida säännöllisesti, samoin kuin ihmisoikeusalivaliokunnalle. Tällä hetkellä mm, pitäisi edistää äh, lähi rauhanprosessia ja me olemme yrittäneet äh, äh, pysäyttää radikalismin etenemistä ja siitä syystä Egyptin vierailun äh, jälkeen pitäisi järjestää äh, muita äh, seurantakäyntejä näissä muissa maissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Edustaja Leichtfried. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, hyvät kollegat, ihmisoikeudet ja vapaus, e, tasa-arvo. Nämä ovat meille hyvin niin tärkeitä, että voisimme sallia, että niillä pelataan poliittista peliä valta taisteluissa ja senpä takia nämä arvot pitää asettaa etusijalle. Te vaaditte meidän panostustamme asiassa. Ja on hyvin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö toimii kohdennetusti ja tehokkaasti. Ihmisoikeusneuvosto on tässä oikealla tiellä. Tunisiassakin asia on nyt, asia näkyy, että Tunisiassa ja, ja, ja Egyptissä on toimittu ja nyt Libyassa se keskeytti Libyan jäsenyyden. Ja, ja tietenkin tämä oli tärkeä askel, mutta on myös niin, että nämä eri missiot ja, ja päätöslauselmat ja, ja erilaiset tapahtumat pitää viedä kentälle. Siinä olette hyvä, hyvin oikeassa korkea edustaja, mutta kuitenkin eh, paitsi että päätetään, niin pitää katsoa, että asiat myös täytäntöön pannaan. Euroopan unioni voisi tässä eh, toimia vieläkin tärkeämmässä roolissa. On kuitenkin tärkeää, että YK hyväksyy, että EUn tilanne Lissabonin sopimuksen jälkeen on muuttunut ja, ja senpä takia haluan eh, vaatia korkealta edustajalta sitä, että te huolehditte siitä, että erityisesti ne, jotka ovat aina olleet ystäviämme ja joita olemme pitäneet ystävinämme. Erityisesti kauppapolitiikan alalla pitää ottaa huomioon myös se, että jatkossa he muistavat, että ovat ystäviämme, eivätkä sitten syyskuussa äänestyksessä jätä Euroopan unionin yksikseen. Kiitoksia, edustaja Leifrid. Seuraavaksi minuutiksi edustaja Görans. Arvoisa puhemies, jälleen kerran näemme, miten tärkeää on sopia. Mikrofoni. Herra Gerensä, voisitteko ystävällisesti laittaa mikrofonin päälle? Me emme äsken kuulleet yhtään mitään. Onko se nyt päällä? Olkaa hyvä, jatkakaa. Eli minä aloitan alusta. Eh, tässä keskustelussa painotetaan jälleen kerran, miten tärkeää on mm, hoitaa tasapainoisesti kansalaissosiaalioikeuksia. Valitettavasti käytäntö ei ole niin ilmeinen, että täytetään nämä odotukset, minkä tähden emme saa aikaan sitä, että kolmas sukupolvi ottaisi vastaan ihmisoikeudet perinteiset eh, ihmisoikeudet, jotka ovat peräisin Ranskan vallankumouksesta, ne ovat mukana eh, lainsäädännössä, mutta tämä ei päde kaikkiin oikeuksiin. Euroopan unioni, sillä on omat välineensä varsinkin eh, YK-tasolla. Se voi täydellä vain, painolla edistää sellaisia tekstejä, jotka ovat vielä puutteellisesti täytäntöönpantoja, varsinkin sosiaalilainsäädännössä. Niinpä nämä äh, vaatimukset olisivat äh, todellisempia. Kiitoksia ja seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Migalski. Pani komisarz, ja się... Kiitos olen samaa mieltä, että, tai tunnustan, että en ollut kovin kovaa tukia tälle viralle, jonka haltija olette tällä hetkellä, mutta ainakin kolme asiaa on yllättänyt meidät myönteisesti, jotka olivat teidän puheessanne ja haluaisin painottaa sitä ja teitä kehua siitä. Ensimmäinen se, että olin sitten Libyassa, Venäjällä, Iranissa tai Strasbourgissa, niin ihmisoikeudet ovat universaalit ja tämä universaalisuus täytyy pitää voimassa. Toinen asia on se, kun painotitte uskonnollista suvaitsemattomuutta ja sen torjuntaa. Ja Euroopan parlamentin päätöslauselma vetoaa jäsenvaltioiden edustajiin siinä, että tässä otettaisiin näitä asioita esille. Ja iloitsen sitä, että tekin otitte tämän asian esille. Ja kolmas asia, kun olen valko valtuuskunnan puheenjohtaja, niin pidän hyvänä sitä, mitä tekin painotitte, eli mahdollisuutta interventioon valko asiassa silloin, kun perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia rikotaan olen iloinen siitä, että tuette myöskin tätä asiaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Mitchell. President, uh, I... Puhemies, on hyvä osallistua tähän keskusteluun. Haluaisin aluksi vain sanoa, että arvostan tätä briefausta, jonka korkea edustaja eilen järjesti Libyaa kysymyksiin liittyen. Kuusi miljoonaa juutalaista murhat kotiin toisessa maailmansodassa täällä Euroopan mantereella. Maailmansotien välillä 60 miljoonaa eurooppalaista murhattiin. Ja sitten muuallakin maailmassa tietysti ihmisiä kulki komasti Ekonomistin mukaan ö, 100 miljoonaa naista puuttuu maailmasta tällä hetkellä sen takia, että on abortoitu naispuolisia sikiöitä laittomasti. Sen takia, koska sikiö oli nainen. Ei ole naisten päivä. Tätä asiaa ei täällä tullut esille. Milloin tämä poliittinen korrektius häivytetään, jotta voimme keskustella todellisista asioista, et emmekö piilota, äh, piilota tällaisia todellisia tapahtumia tämä, äh, edellisen vuosituhannen alkupuolelta. Emme kysy, miksi näin tapahtuu. Tämä, tämä talo häpäisee itsensä, se nimittäin... Äh, se nimittäin kieltäytyi hyväksymästä sellaisia tarkistuksia, joissa kiellettiin lasten murha. Nyt minun täytyy sanoa, että minä olen täysin kyllästynyt tähän poliittisen korrekti, korrektiuteen. Tässä talossa ei voida kunniakkaasti keskustella tällaisista asioista ja tuoda erilaisia kantoja esille. Minä haluaisin tietää korkealta edustajalta, olet, aiotteko ottaa tämän kysymyksen esille YK kanssa? Ja lopuksi vielä ihmisoikeustuomioistuimen asenne, tämä Strasbourgin Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen asenne on aivan uskomaton. Milloin me voimme keskustella tästä kysymyksestä? Miksi eilen kukaan naisista ei sanonut, missä ne on ne sata miljoonaa naista, jotka, joiden takia raskaudet on päätetty sen takia, että ne olivat naispuolisia sikiöitä. Tämä on väärin ja tästä asiasta pitäisi parlamentissakin keskustella. Kiitoksia edustaja Mitchell. Herra Mitchell, rouva de Kaiser haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö tämän? De Kaiser, olkaa hyvä. Hyvä kollega, naisten päivänä ehkä ette ehkä huomannut, että teidän ryhmästänne tuli mietintö, Siinä käsiteltiin aborttikysymystä, siitä ne keskusteltiin ja siitä äänestettiin demokraattisesti. Se ei ole mikään tabu, se on demokratiaa. Mr. President. Puhemies, minä tunnen Rova Kaiserin kannan asiassa ja kunnioitan sitä mutta minä en häneltä saa vastapainoa omaksi, oman kantani puolesta. Meidän täytyy kunnioituksella keskustella asioista niin, että toiset kuulevat kaikkien kannat ja sitten tehdään johtopäätöksiä. Minä en ole kuullut kenenkään sosialisteista liberaaleista ottavan esille tässä salissa kysymystä, joka koskee sukupuoli, sukupuolisidonnaisen sidonnaisen aborttiin Eli me emme saa hyväksyä tällaista, e, joka on kirjattu mietinnössä. Ihmiset, jotka hyväksyvät tällaisen, niin tämä on suuri häpeä. Meidän pitäisi käydä keskustelua. Siitähän Euroopan unionissa meidän pitää olla yhtenäisiä kuitenkin moninaisuudessamme. Mr. Mitchell. Kiitos, herra Mitchell. Seuraavaksi puheenvuoro minuutiksi. E, edustaja Koppa. Niin, teidän puheenvuoronne taisi nyt herättää muitakin kysymyksiä. Hyväksyttekö vielä toisen kysymyksen? Olkaa hyvä. Uh, President, uh, Madam High Puhemies, hyvä korkeudusta, hyvät kollegat. Tietysti kunnioitan herra Mitchellin näkemyksiä ja uskon, että kuten useimmat jäsenet, eivät kaikki tässä parlamentissa, niin minäkin pahoittelen sitä, että monissa yhteiskunnissa maailmassa eh, naispuolisia sikiöitä aportoidaan ilman eh, äidin hyväksyntää pakolla. Pelkään kuitenkin, että jos sekoitetaan tämä asia sitten lisääntymisterveydelliseen vapauteen, niin silloin hämärretään tätä asiaa. Ja jos asia rajoitettaisiin siihen, että naispuoliset sikiöt, niille tehdään abortti, niin olisi ehkä helpompaa meille päästä sopimukseen asiasta. Kiitoksia. Um, can I thank the honourable member, Mr. President? May I thank... Kiitän jäsentä tästä kommentista jos kunnioittaisimme toistemme kantoja hieman enemmän ja yrittäisimme päästä äh, yhteiseen äh, lopputulokseen, niin paljon olisi tehtävissä tämän asian puolesta. Mutta emmekö voisi nyt avata silmämme? Minusta on tosi vaikeaa uskoa, että parlamentti äh, ei hyväksynyt tätä muutosta tai tarkistusta, jolla tuomittiin pakkoabortit, naispuolisten sikiöiden pakkoabortit. Eli tällainen sukupuolisidonnainen abortointi pitää lopettaa siinä puolella minä en ole valmis hyväksymään kantoja. Olen hyvin avoin ja haluan keskustella tästä. En minä ole mikään luolamies mies tässä salissa, mutta toivon, että tästä asiasta voitaisiin keskustella ja kiitän kommenteista. No niin, me jätämme tämän kysymyksen nyt tähän ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Koppa, puolitoista minuuttia. Η σύνοδο του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διεξάγεται φέτο στη σκιά των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική. Kiitoksia kovasti puhemies. Nyt meillä on täällä keskustelussa myös varjoesittelijä ajatellen Pohjois-Afrikkaa ja niin, äh, meidän täytyy käyttää hyväksemme tilannetta, jotta voimme arvioida tilannetta ja varmistua siitä, että me emme vaaranna neuvoston riippumattomuutta, varsinkin silloin, kun kansannousuja on hyvinkin paljon. Ja ihmisoikeudet pätevät kaikkialla, ei väliä missä tilanteet tapahtuvat. Kaikki tekijät ovat, muut tekijät ovat sekundaarisia siihen nähden. Meillä, me, meidän ei pitäisi olla kaksinaismoralistisia, meidän täytyy olla johdonmukaisia ja olemme tyytyväisiä tähän päätöslauselmaan

Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin, tai en haluaisi toistaa enää sitä, mitä on sanottu, mutta haluaisin vain ottaa esiin, että neuvoston istuntokaudella, joka nyt pidetään, niin siinä on tärkeitä asioita. Rova Ashtonin osallistuminen oli hyvä uutinen ja me toivomme, että tästä tulee merkittävä askel niin, että Euroopan unioni lisää näkyvyyttä ja johdonmukaisuutta omassa toiminnassaan ja eh, näin eh, edistetään tärkeitä teemoja ihmisoikeuskysymyksissä ja rakennetaan neuvostossa myös eh, liittoumia eri maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta saadaan aivan konkreettisesti eteenpäin todellisia muutoksia, aivan kuten Rova Ashton sanoikin puheessansa jotta tällä tavoin Euroopan unioni voisi vielä vahvistaa ihmisoikeuksien universaalia roolia ja eh, loppujen lopuksi eh, päästäisiin tilanteeseen, eh, jotta nykysukupolvemme ulottuvilla olisi ihmisoikeudet kun viime toisen vuosisadalla päästiin eroon orjuudesta, nyt pitäisi päästä eroon kuolemantuomiosta. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Jakolino. Kiitoksia puhemies. Ei ole kysymystä siitä, että ihmisoikeuksien loukkaamaton luonne on minkä tässä yhteiskunnan ytimessä, joka demokraattisia arvojaan eh, juhlii. Joten Geneven kokouksen täytyy asettaa tietyt avainprioriteetit Pitäisi puhua syrjintää vastaan se kaikissa muodoissa, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskontoon tai etniseen syntyperään tai että kuuluu vähemmistöön. Ja niin meidän pitäisi huolehtia siitä, että huolehdimme äh, haavoittuvassa asemassa olevista vähemmistöistä kokous on tietysti hyvin herkkänä aikana, se mitä Pohjois-Afrikassa tapahtuu, erityisesti Libyassa. Äh, sen kaikki tiedämme siitä. Meillä oli tänään pitkä keskustelu ja vaikuttavia puheita. Myöskin Rova Ashton piti niitä. Mutta lähi on myöskin ongelma. Ja sitten Lissabonin sopimuksen pitäisi mahdollistaa se, että Eurooppa voi toimia päättäväisiä. Meidän pitäisi olla solidaarisia ja päättäväisiä. Pitäisi olla nimenomaisia ja päättäväisiä interventioita niin, että Tunisian ihmiset, Libyan ihmiset pystyisivät jatkamaan sitä, että asuvat siellä, missä asuvat tänään. Eli silloin, sen vuoksi pitää toimia oikea-aikaisesti. Sitten vielä kysymys parinittarille. Olemme huomanneet, että teidän puheenne ovat hyvin vaikuttavat. Ja yksi syrjintäongelma on se, että kun otetaan huomioon tämä verinen väkivalta, jota on nähty, niin se kohdittuu usein kristittyihin. Miten voidaan tai miksi tästä ei ollut mainintaa puheessanne? Kiitoksia. Nyt siirrymme kaksi menettelyyn ilman puhujalistaan. Ensimmäiseksi yksi minuutti edustaja Mikola. Kiitoksia puhemies. Minä en nyt tiedä, onnistuuko tämä nykyinen äh, ihmisoikeusneuvoston äh, istuntokausi, mutta äh, tämä keskustelu olisi pitänyt käydä paljon aikaisemmin, jotta EU voisi puhua yhtenäisellä tehokkaalla äänellä. Tämä on hyvin vaikea viesti tällainen uudistus, jonka pitäisi alkaa New Yorkissa, Genevessä, se koskee sitä, että tietyn tyyppinen politiikka on epäonnistunut ihmisoikeuskysymyksissä. Meidän pitää puhua institutionaalisista mekanismeista, joita YK on luonut ilman, että annetaan prioriteettia tietyille oikeuksille. Meidän pitäisi katsoa, että eh, onko tämä yksi niistä globaaleista välineistä, jonka avulla voidaan eh, estää rikkomuksia. Meidän ei pidä ainoastaan huomioida sitä, mitä on tapahtunut, vaan meidän pitäisi miettiä, miten ennaltaehkäistään ongelmia tulevaisuudessa. Meidän täytyy katsoa eri tavalla ihmisoikeuksia. Seuraavaksi edustaja Tanok, yksi minuutti. Niin, puheenjohtaja libyahan hän oli ihmisoikeusneuvoston jäsen. Se kertoo kaiken, mitä siitä pitää tiedä, kun kritisoidaan, tietää, kun kritisoidaan tätä 42 vuotta, äh, vuotinen Gaddafin valta on näkynyt ja nyt sitten näkyy väkivallasta. Jo, ihmiset ovat ryhtyneet aseisiin, äh, vaikka ovat olleet pitkään sorrettuja. Muita ihmisoikeusrikkojia, Kiina, Kuuba, Saudi-Arabia, Pakistan, äh, äh ja niin edelleen, jossa homoseksuaaleja sorretaan. Iranissa oli jopa naisten tasa-arvokomitea, mutta itse asiassa Israelin on, Israelista on kirjoitettu paljon, mutta tuntuu siltä, että neuvostossa kun keskustellaan ihmisoikeuksista vain YK tasolla, pitäisi katsoa, mikä ristiriita on siinä, että toisaalta on epädemokraattisia jäseniä tässä ihmisoikeusneuvostossa. Kiitoksia edustaja Tanak. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Näystelis. President and Baroness... Kiitoksia puhemies Ashton. Te ette vastannut Jan Saradalin kysymykseen viime Iranin keskustelussa Kampasharan kysymyksestä. 3400 ihmistä kärsivät siellä psykologisesta kidustuksesta. Se on heidän ihmisoikeuksensa loukkaus ja rikkomus. 1,2 miljardia euroa annetaan jälleenrakentamiseen Irakissa. Ja joka kerta, kun täällä hyväksytään päätöslauselma, aina kun suurella enemmistöllä hyväksytään kirjallinen julkilausuma, niin Irakin hallitus ei ota sitä huomioon. Ja Iranin vaikutus siellä. Siellä psykologisesti Kampisarfin ihmiset tuhotaan. Siellä on satoja kovaäänisiä, jotka Kolvalinen Sipilillä suoltavat propagandaa yötä päivää. He eivät pääse käyttämään lääkkeitä ja sairaalahoitoon. Ihmiset kuolevat siellä syöpään. Miksi emme sano, että nyt riittää tai enää ei apua tule, enää ei tule rahaa tältä talolta? Kiitoksia. Muchas gracias, señor. Kiitoksia, edustaja Stevenson. Seuraavaksi Edustaja Dotsa, yksi minuutti. Uh, Arvoisa puhemies, minä haluaisin kysyä korkealta edustajalta, jos kaikki nämä tapahtumat, joita uh, on meneillään Libyassa, uh, ja me todellakin haluamme eh, ottaa esiin ihmisoikeusloukkaukset Libyassa. Eh, tukeeko korkea edustaja eh, niiden ihmisten asiaa Isossa Britanniassa, joilla on läheisiä, joita on räjäytetty tai tapettu aseen, joita Edesti Gaddafi välitti ja hänen joukkonsa Libyassa. Tukeeko hän, että mitä, eh, sitä, mitä eh, on syntynyt konfliktista Libyassa. Kiitoksia ja viimeinen puheenvuoro, koska me olemme jäljessä aikataulusta. Eh, edustaja Salafranca, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun me nyt keskustelemme ihmisoikeustilanteesta ja ajatellen Ashtonin raporttia, haluaisin kysyä seuraavaa. Oletteko te sitä mieltä, että kun ottaa huomioon Pohjois-Afrikan alueen tilanteen, onko nyt tässä vaiheessa hyvä avata edustusto Iranissa Euroopan unionille? Kiitoksia. Edustaja Salafranca. Ja seuraavaksi korkea edustaja puheenvuoro. Kiitos puhemies. Tässä oli hyvä ja eh, eh, monipuolinen keskustelu, jossa tuli paljon esiä, eri asioita. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia jäseniä tästä energiasta ja intohimosta, jolla tätä keskustelua kävitte. Ja haluan myös puhua, että kolme vuotta sitten julkaistiin rouva Adrikienen mietintö YK ihmisoikeusneuvoston kehittymisestä ja EUn roolista siinä. Ja tietysti monia päätöslauselmia tämän mietinnön jälkeen on julkaistu. Haluaisin kiittää häntä myös omista kommenteistaan siitä, mitä nyt ollaan tehty hallinnossa ja millä tavalla tämä uusi ihmisoikeustyökenttä kehittyy. On myös hyvä, että Rova Hautala on menossa tänne istuntoon edustajana parlamentin edustajana on hyvin tärkeää, että hänen asiantuntemuksensa ja tietonsa voidaan ottaa hyötykäyttöön keskustelussa ja se varmasti myös auttaa sitä ponnistelua, että neuvoston työ, vaikka sitä kritisoidaan. Me olemme kaikki pyrkineet uudistamaan tätä työtä, että se toimisi parhain mahdollisin tavoin. Ehkä se vieläkään ei ole ihanteellisella tasolla, mutta kuitenkin nyt kun se keskustelu siirretään New Yorkiin, niin, niin, niin jatkamme sitä siellä tämä on sellainen työnala, jossa parlamentaarikot, jotka tekevät yhdessä työtä meidän, meidän kanssamme, voimat saada asioita muuttumaan ja luotan Hautalankin valtaan ja sanavaltaan siellä paikan päällä viedä näitä asioita eteenpäin. Joihinkin kommentteihin haluaisin tässä vastata. Aloitan herra Hauitsista, joka DRC. Haluamme tosiaan tosi äh, tarkan mandaatin tässä asiassa. Äh, sitten äh, Goldstoneista haluamme myös äh, päätöslauselmien 5.3. artikla 40 perusteella. Tässähän on toimittu ne, jotka viittasivat uskonnon ja uskonvapauteen, niin teille haluan sanoa, että minä puhun näistä kristittyjen kokemista kauheuksista eri puolilla maailmaa, jossa tällaisia tragedioita tapahtuu. Minun pointtini on tässä se, että me uskomme nimenomaan uskonnon ja uskonvapauteen se on meidän perusarvomme ja on hyvin tärkeää, että jatkamme vielä näitä eh, eh, julkilausumia silloin, kun terrorismia tai hyökkäyksiä esiintyy mitä tahansa uskonnon, uskontokuntaa vastaan, ei pelkästään kristittyjä. Ja sen takia on hyvä, että voimme jatkaa keskustelua, mitä voisimme tehdä. Me koitamme jo tässä Eh, ihmisoikeusneuvoston eh, istuntokaudella saada asian eteen tehtyä jotain. Pyydän anteeksi, että en vastannut Kandashralle. Eh, ehkä luin muistinpanoja liian nopeasti. 3400, niin kuin sanoitte, olemme saaneet viikoittain raportteja YKlta, joka on siellä leirillä – ja he olettavat, että perustarpeet ovat nyt hoidossa, mutta siellä on va- vakavia kysymyksiä, niin kuin edustajakin tietää, ja katsotaan, mitä Ashran leirillä voidaan tehdä. Siellä on erilaisia, tai kuulemme hyvinkin erilaisia kantoja, mutta herra on aivan oikeassa sanoessaan, että on tärkeää varmistaa, että ihmisoikeuksia ei rikota ja että me annamme humanitaarista apua ja tukea. Ja näin olemme tehneet, sen takia tiedänkin, eh, koska viikkoraportit meille tulevat. Me olemme tosiaan tilanteen, tilanteen tasalla ja saamme sieltä ajankohtaista tietoa ja pyrimme eh, asiat eh, hoitamaan. Olen myös samaa mieltä siitä, että tärkeää vahva, äh, Geneve, saada lähetettyä vahva Geneve, äh, delegaatio äh, Geneveen, Rova Hautala erityisesti siellä johdossa. Minä olen keskustellut tämän tiimin kanssa mm, kun olin Genevessä ja nythän tämä delegaatio jättiin kahteen. Toinen voi siis keskittyä VTO-kysymyksiin ja toinen delegaatio sitten keskittyy enemmän Eh, YK-virastoihin. Kun olen näitä keskusteluja käynyt, niin olen tuonut selvästi esille sen, että meidän pitää ajatella nyt luovasti, miten voimme Genevessä toimia. Meidän täytyy eh, solmia jotain eh, liittoja, ihmisoikeus toimijoiden välillä, jotta saamme tämän, nämä yhteiset intressit hoidettua. Ja toivon, että voimme asiassa edetä lähiviikkoina ja kuukausina. Ja tähän ihan lopuksi se, mitä herra Salavarka sanoi, sitä, että ihmisoikeudet ovat elintapa. Niin tämä on ihan oikein. Ihmisoikeudet vastaavat teille, pitää vaan, vaan kuulla ne. Ei mitään muita kriteerejä oikeastaan ole, kenen ne, ne sopeutuvat kaikkiin. Ja senpä takia tällaista hyvin yksinkertaista perusperiaatetta ei saa unohtaa. Hyvät jäsenet, täällä on paljon asioita, joista olemme eri mieltä ja jotka, jotka herättävät tunteita. Mutta se, että pystytään keskustelemaan näistä asioista ja se, että pystytään asettamaan keskiöön ne, mitkä ovat meidän vahvuutemme ihmisoikeuksien puolustamisessa, on tärkeintä. Ja sitten en ole vielä päättänyt Iranin valtuuskunnan avaamisesta tai mission avaamisesta avaamisesta, mutta luonnollisesti pidän teitä ajan tasalla. Kiitän tästä keskustelusta ja olen varma, että voimme yhdessä tehdä mahdollisimman paljon, jotta YK ihmisoikeusneuvostossa asiat sujuvat ja Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni asia, tässä asiassa toivo, to, toivottavasti pystyvät jatkossa tehokkaasti toimimaan. Edustaja Salafranca haluaa nyt puheenvuoron. Me. Minä en ymmärtänyt aivan Rova Ashtonin vastausta. Eh, vastasiko hän minulle? Minä esitin hänelle kysymyksen siitä, että miten eh, tämä Euroopan unionin eh, edustusto Iranissa sopii. Hän ei vastannut minulle suoraan. Haluaisin suoran vastauksen tähän kysymykseen, koska en ymmärtänyt tätä vastausta. Kiitoksia puhemies. Edustaja Ashton niin minä koitin sanoa, että tässä on kaksi. Toinen liittyy resursseihin, toinen kysymys liittyy siihen, että siitä pitää tehdä vielä päätös. Ja minä teen ehdotuksen, avataanko tämmöinen edustusto ja siitä keskustellaan komissiossa ja sitten yleisten asioiden, äh, ulkoasioiden neuvostossa ja sitten parlamentissa. Minä en ole vielä tähän mennessä käynyt keskustelua kenenkään kanssa asiasta. Minun yhteyteni Iranin, kuten tiedätte, keskittyvät ihmisoikeuskysymyksiin ja ydinkysymykseen tällä hetkellä. Kiitoksia kovasti teille. Seuraavaksi seitsemän, niin tästä ehdotuksesta on kuusi päätöslauselmaesitystä ja sitten äänestys huomenna kello 12.